Thank you, colleagues. May I ask you to take seat? Hyvät kollegat, mm, voinette asettua paikoillenne. Kuten tiedätte, mä äh, Kuten tiedätte, siis äh, me, mm, talousasioiden valiokunta pyysi uudestaan mahdollisuutta kuulla Lordi helleä, jotta saisi sitten lopullisesti arviointinsa tehdyksi eh, komission jäsenehdokkaasta. Ja komission ehdokas onkin sitten komissaari ehdokas vastannut tiettyihin lisäkysymyksiin. Ja tämän päivän kokouksessamme me käymme mielipiteen vaihtoa tämän lisäkuulemisen puitteissa niistä seikoista, joista herra Hilliltä pyydettiin kirjallisessa muodossa täydentäviä vastauksia. Meillä on puolitoista tuntia ainoastaan käytettävissämme, eli pyytäisin, että kollegat pysyttelevät kolmen minuutin kysymys-vastausajassa. Ja muistutan kollegoita siitä, että tämän tilaisuuden tarkoituksena on käydä mielipiteen vaihtoa niistä seikoista, jotka kirjallisessa muodossa ovat esille nousseet. Eli ylimääräiset selvityspyynnöt. Aluksi komission jäsenehdokas Hill saa 10 minuutin ajaksi aloituspuheenvuoron. Sitten meillä on 24 kolmen, kolmen minuutin kysymyksiä, minuutti kysymysaikaa, kaksi minuuttia vastausaikaa ja äh, lopuksi komissaari ehdokas voi vielä sitten tehdä kolmen minuutin loppuyhteenvedon. Tämä tilaisuus äh, välitetään internetin kautta ulkomaailmalle. Äh, herra Hill, olkaapa hyvä alkupuheenvuoro. Mr. Chairman. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet. Kiitoksia. Kun sanoin viime viikolla, että odotan näkeväni teidät uudestaan niin englanniksi sanotaan, että kannattaa vähän varoa sitten mitä toivoa. Um, here I am. No, mutta tässä minä nyt olen. No, suuri ilo saada olla täällä uudelleen. Ja tämä on ikään kuin tällainen osamaksu siitä, mikä toivottavasti muodostuu pitkäksi hedelmälliseksi työsuhteeksi. Toivottavasti olette saaneet nähdä yksityiskohtaiset vastaukseni näin 23 lisäkysymykseen, mutta näin alkuun, jos sopii, haluaisin hieman katsoa tätä kokonaiskuvaa kauempaa ja pyytäisin teitä kuvittelemaan, että nyt on vuosi 2019. Tulossa ovat seuraavat Eurooppa-vaalit. Junckerin komission toimikausi on päättymässä tai olemme tulossa ensimmäisen Junckerin komission toimikauden loppuun. Mikä on se viesti, jonka välitämme äänestäjille? Mitä olemme saaneet aikaiseksi työskennellessämme yhdessä näiden rahoituskysymysten parissa? Enimmillään Eurooppa on vuonna 2019 palannut kasvun pariin, työttömyys vähenee, varsinkin nuorisotyöttömyys. Suurimmat yhteiskunnalliset ja taloudelliset haitat, joista useat maat ovat joutuneet kärsineet, varsinkin Kaakkois- ja Lounais-Euroopassa, on päättynyt. Nämä maat ovat palaamassa elpymisen tielle. Euroopan unioni on vahvempi, yhteenkuuluvampi ja vastaa paremmin niihin taloudellisiin ja poliittisiin huoliin, joita kansalaisillamme on. Ja unionimme on edelleen 28 jäsenvaltion perhe, mukaan lukien yhdistynyt kuningaskunta. Meillä on parempi rahoitusvakaus ja vahva pankkiunioni, jotka ovat yhdessä olleet merkittävässä roolissa paremmin hallinnoidulla eurovyöhykkeellä ja euron tärkeä asema jatkuu maailmanlaajuisena valuuttana. Komission tukemana useampi jäsenvaltio on päättänyt liittyä pankkiunioniin luottamus kuvaa niitä suhteita, joita meillä on yhteisen sääntökirjamme perusteella. Yksikään pankki ei ole liian suuri epäonnistuakseen. Me olemme turvanneet EU-pankkijärjestelmän monimuotoisuuden. Pankeilla on paremmat taseet ja lainaavat, ne lainaavat muulle taloudelle, koska yhdessä saimme tuon rakenneuudistuksen tasapainon toteutettua. Kansalaiset luottavat pankkeihin, koska he ovat vakuuttuneita siitä, että heidän talletuksensa ovat turvattuja. EKPtä pidetään maailmanluokan valvojana. Euroopan pankkiviranomaisen stressitestit analysoivat hyvin tarkkaan tilannetta ja näitä analyysejä kaikki kunnioittavat kuluttajat voivat yhä enemmän valita uusista turvallisista tuotteista edullisemman hinnoin, kuten esimerkiksi eläkkeistä tai vakuutuksista. 60 vuotta Rooman sopimuksen jälkeen me vihdoin nyt saamme nähdä pääomien yhtenäismarkkinoiden syntyvän päämarkkinaunionin syntymän. Meillä on yksittäinen yhtenäiset säännöt, jotka antavat kuluttajille ja sijoittajille suojaa ja luottamusta ja oikea puitteisto integroiduksi, hyvin säännellyksi, avoimeksi, likvidiksi päämarkkinoiksi kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Yleisesti ottaen Eurooppa on ylpeä sen rahoitusjärjestelmistä ja niiden säätelystä – mitkä mahdollistavat sen, että vastuutonta riskinottoa ei sallita. Samalla voidaan investoida viisaasti pitkällä aikavälillä. Olemme myös ylpeitä roolistamme kansainvälisten standardien muotoilussa ja täytäntöönpanossa. Ja ne, niitä sovelletaan hyvin laajapohjaisesti kaikissa uusissa kasvavissa talouksissa. Ja ehkäpä ennen kaikkea vuonna 2019 olemme ylpeitä roolistamme pk-yritysten kasvun takajana. Pk-yritykset saavat käyttöönsä rahoitusta ansioidensa perusteella, eivät sillä perusteella, missä maassa ne toimivat. Sillä nimenomaan pk-yritykset tuovat kaikkein eniten työpaikkoja ja haastavat suuret toimijat sekä status quoon. Näin ne tekevät taloudestamme ja yhteiskunnastamme turvallisemman. Ja tietysti kansalaiset, jotka saavat työpaikkoja tätä kautta, voivat hyötyä kaikkein eniten pk-yritysten toimialan kasvusta. Palaamme takaisin vuoteen 2014. En hetkeäkään kuvittele, etteikö edessämme olisi myös esteitä. Tiedän, että täällä on voimakkaita mielipiteitä, joista pidetään vahvasti kiinni. Mutta minun käsittääkseni voimme olla, suhtautua optimistisesti tulevaisuuteen, sillä monet niistä rakennuspalikoista, joita tarvitsemme, on meillä jo olemassa. Jos työskentelemme yhdessä ja pitäydymme tällä tiellä, uskon, että voimme rakentaa vastustuskykyisemmän, vakaamman ja globaalisti kilpailukykyisemmän rahoitussektorin, joka tarjoaa parempaa kasvua ja tuloksia EU-kansalaisille ja yrityksille. Jos me näin teemme, koska rahoitusvakaus on erityisen tärkeä makrotaloudelliselle vakaudelle ja kasvulle. Olemme myös edesauttamassa eurovyöhykkeen terve, tervehtymistä ja Euroopan talouden tervehtymistä kokonaisuutena. Kyllä, tämä vaatii meiltä valtavasti työtä yhdessä, mutta tiedän, että tämä valiokunta on tottunut työntekoon. Haluan jatkaa Michel Barnien tekemää työtä, jotta voimme kehittää luottamusta ja yhteistyötä komission ja parlamentin, kuten myöskin jäsenvaltioiden välillä. Ensimmäinen 11. alkaen, jos minut valitaan virkaani, lupaukseni teille on yksinkertainen. Minusta tulee eurooppalainen komissaari, kaikkien 28 jäsenvaltion edustaja ja teen teidän kanssanne työtä niin kovasti kuin vain osaan – jotta tästä visiosta tulisi todellisuutta. Kiitoksia. Thank you, Commissioner Desig. Kiitoksia, herra komission ehdokas. Kuten sanottu, äh, ehdokas on vastannut kysymyks 23 kysymykseen. Pablo Salva Bidegan ensimmäinen kysyjä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsenehdokas. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin liittyen tavoitteeseen, jolla pyritään takaamaan luotonanto PK-yrityksille. Olen tästä täysin yhtä mieltä, mutta yksi painopistealue tässä on juuri tämä pääomamarkkinaunioni. Voisitteko kertoa tästä tavoitteesta ja aikataulusta ja muustakin hieman lisää. Ja toinen kysymykseni liittyy tähän transatlanttiseen kauppakumppanuussopimukseen. Tiedän, että rahoituspalveluista neuvotellaan parhaillaan. Tämä ei kuulu teidän toimivaltuuksinne, mutta tietyssä mielessä kyllä onko teillä keinoja taata se, että rahoituspalvelut ovat mukana paketissa? Do justice to both those very big questions in a short time. So um, I'll keep the answer short on TTIP. Aivan lyhyesti TTIPistä. On tärkeää, että yhteistyön luonne meidän ja Yhdysvaltain välillä on sellainen, että tähän liittyy myös hieman lihaluiden luiden päälle. Sitten äh, pääoma markkinaunioni. Tämä on meille suuri haaste. Ja luotonanto pk-yritykselle on ollut hankalaa, mutta pyrimme kaiken kaikkiaan siihen, että investoijat voivat toimia luottavaisin mielin. On saatava investointeja kautta maailman ja pääoman vapaa virta, virta täytyy taata. Meidän tulee käyttää välineitämme, jotta pk-yrityksille erityisesti pitkän aikavälin hankkeisiin saadaan rahoitusta. Tarvitsemme kattavat säännöt, mikäli tämä on tarpeen. Tämä koskee esimerkiksi maksukyvyttömyyskysymyksiä. Ja erityisesti mitä tulee pk-yrityksiin, uskoisin, että kolmella tavalla voisimme lähteä toimiin. El LTIF-ehdotus on ensinnäkin hyväksyttävä. Toinen on e- esitedirektiivi. Samoin täytyy katsoa MIFID 2 mukanaan tuomia mahdollisuuksia toimia konkreettisesti. Viimeksi pyrin jo kertomaan tästä ja korostin tätä myös kirjallisissa kommentteissamme. Toin esiin esimerkkejä siitä, minkälaisia esteitä tiellämme on, mutta meidän on tartuttava niihin, analysoitava ongelmia ja todella laadittava pitkän aikavälin suunnitelma. Elisa Ferreira. Kiitoksia. Sitten Elisa Ferreira. Kiitoksia äh, siitä, että, että tulitte uudestaan kuultavaksi kirjallisessa kirjassanne siis äh, selititte, että äh, komissio äh, on, äh, äh, on sitä mieltä, että, että, että tällainen yksi, yhden, yksi talletusdirektiivi riittäisi. Totesitte Seteran taas, että olette valmiit miettimään vaihtoehtoja nykyjärjestelmään kesä, heinäkuun 2019 jälkeen Euroopan komission roolina perustus, perustamisasiakirjan mukaan ei ole odotella neuvostelta aloitteita, vaan toimia itse aloitteellisena. Tarkoittako tämä sitä, että, että, että, te, että sitten komissaarina tätä noudattelisi, noudattelisikaan aloitteellista linjaa tässä yhteisessä ta, takaus, pankkitakausjärjestelmässä? Kiitos. Tiedän, miten voimakkaasti tähän suhtaudutte, jos ajatellaan äh, tilannetta äh, kolme kuukautta sitten tilannetta, jossa äh, sitten lainsäädäntö, yhteislainsäätäjät eivät sitten kuitenkaan kääntyneet tämän yhteisen yleisen takuun, takuun puolelle, eli sitä on aika tuoretta kokemusta Minusta äh, tämä voisi olla kuitenkin yksi äh, looginen ulottuvuus pankkiunionissa, jos lähdetään puhtaalta pöydältä. Äh, sitä tietä varmaan kannattaa tässä logisesti nyt edetä. Me, me, meillä oli jo jonkinlainen järjestelmä käytössä ja näin Edeltäni sitten päätti, että kokonaisuudistuksen sijasta pyritään harmonisoimaan tilannetta näissä poliittisissa olosuhteissa. Se oli ehkä viisas ratkaisu, mitä minä sitten itse olisin mieltä, odottaisinko minä 2019 vuoteen, niin kuin lainsäädäntössä antaa mahdollisuuden. Sanoisin, että sen jälkeen kun on toimivia patsakausjärjestelmiä, olemassa ja, ja poliittiset olosuhteetkin suotuisammat, silloin ne kansalliset talletussuojajärjestelmät, jotka ovat toiminnassa silloin olleet, voisivat jatkaa toimiaan ja siinä tulen sitten tarkastelemaan, miten direktiivi sitten toimii kentällä ja siinä valossa voisin olla valmis vaihtoehtoisia ratkaisuja puntaroimaan ennen heinäkuuta 2019. Mitä, koko ajan pidän silmät, silmäni auki ja olen valmis uudelleen tarkasteluun jo ennen tätä määräaikaa. Sitten Case Wimborne ECR. Kiitoksia ja tervetuloa takaisin Lloyd Sierra oli sitä mieltä, että teidän olisi tarvinnut edes tulla takaisin. Mielestämme pärjäsitte hienosti ensimmäisellä kierroksella. Joten minä yritän tässä kysymykseni avulla edesauttaa teitä pysymään ajassa. Kaksi minuuttia on niin lyhyt aika vastata kysymyksiin. Haluaisin kuulla lisätietoa myös tästä PK-yritysten kasvumarkkinaluokituksesta. Mifit olemme käsitelleet usean otteeseen. Voisitko kertoa meille siitä, millä tavalla pk-yritysten kasvumarkkinat olisivat paremmin kuluttajille ja investoijille saatavilla. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta saada selvittää lisää tätä näkemystäni ja kuten totesin aiemmin, on ilahduttava saada olla tällä paikalla ja mukava nähdä teitäkin täällä. Minun mielestäni, jos katsotaan sitä, mitä voidaan saada aikaiseksi ja mitä pk-yritykset ja kasvu merkitsevät. Varmasti kaikki olemme samaa mieltä ensinnäkin siitä, että erilaiset toimenpiteet, joiden avulla voidaan rohkaista pk-yrityksiä, on nimenomaan oikea tapa toimia hyvin monistakin eri syistä. Ja se on ehdottomasti minulle etusijalla. Ja sitten kun puhutaan siitä, mistä raha siihen saadaan, niin minusta oikeastaan ihan sama tuleeko se pankkirahoituksesta tai jostain vaihtoehtoisesta rahoitusmuodosta. Mutta päämarkkinaunionin puitteissa meidän täytyy tuon rahoituslähteiden monimuotoisuutta tietysti lisätä. MIFID 2, kuten tiedätte, otetaan käyttöön käsite PK-kasvu, PK-yritysten kasvumarkkinoista, joka on tällainen monien välinen kaupankäynti taho, jossa ainakin puolet osanottajista on pk-yrityksiä. Ja tuossa tilanteessa tietysti tällainen kevennetty järjestely olisi hyvä rohkaisemaan investointeja. Yksityiskohdista siis täytyy päättää delegoidussa säädöksistä, säädöksissä. Mutta vastauksen teille olisi se, että mielelläni työskentelisin teidän ja muiden kanssanne, kanssa, jotka tuntevat yksityiskohtaisesti sen, millä tavalla noita säännöksiä voidaan muokata. Ja jos saamme oikean tasapainon, niin uskon, että talous voi hyötyä siitä kovasti. Kuten totesin myös aiemmin, minusta meidän tulee varmistautua siitä, että pk-yritykset, jotka pyrkivät alun perin saamaan pääomaa niin itselleen niin hyödyn ja ponnistusten välinen suhde pitäisi olla kohtuullinen. Meillä on paljon erilaisia asioita ja koko asian ytimessä on se, että kasvupotentiaalia on erittäin paljon. Kiitoksia sitten seuraava edustaja Aaltoryhmästä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia Lloyd Hill siitä, että tulitte tänne. Kiitoksia myös näistä vastauksista, jotka ovat olleet kovin yksityiskohtaisia. Olette suhtautuneet vakavasti tähän tehtävään. Minulla on kysymys, koska nyt meillä on mahdollisuus esittää vielä yksityiskohtaisempia kysymyksiä, jotka liittyvät tähän kysymykseen 11 ja 12. Minusta on erityisen tärkeää tarkastella Ettekö kuule minua? Aloitan uudestaan. Ei, ei, minä aloitan uudestaan. Ai, siis onnistuu vain. Niin, sanoin, että joka tapauksessa, että Euroopan vahvuus maailmassa on yksi näistä asioista, joista olemme kovin huolissamme. Ja vastauksessa 11 ja 12 annoitte eri visioita tästä asiasta ja haluaisin varmistaa, että olette samaa mieltä kohdasta 12 siitä syystä, että jos harmonisoimme yhdysvaltalaisten ja muiden kanssa näitä säännöksiä, varsinkin G20 kanssa, sanoitte myös, että olette valmiita puolustamaan Euroopan unionin intressejä, koska objektiivisesti katsoen me emme ole aina samassa tilanteessa kuin muut maat. Säännöissä ei kuitenkaan saa olla eroja, vaikka niitä sovelletaankin pankkeihin, jotka ovat aivan eri tilanteessa. Oletteko siis aivan samaa mieltä siinä, että Teemme yhteistyötä muiden kanssa ja keskustelemme tästä asiasta mahdollisimman usein keskenämme. Mutta se, että puolustatte eurooppalaisia erityispiirteitä ja muiden kanssa pyritään löytämään oikeudenmukaisia ratkaisuja. Toivottavasti esitin tämän kysymykseni selkeästi. Thank you and uh, apologies for listening on the wrong channel, but it... Kiitoksia ja anteeksi, että kuuntelin väärää kanavaa, mutta tässähän sai tämä kouluranskani vähän nyt tuuletusta. Nämä erityispiirteet ovat selkeästi olemassa, meidän täytyy ottaa ne huomioon. Emme saa aina ajatella, että pyrimme täyteen sääntöjen tasaveroisuuteen, mutta minusta meidän kuitenkin pitäisi ekvivalenssi ottaa jollain tavalla huomioon, samankaltaisuus ja ja meidän täytyy ehdottomasti pyrkiä mahdollisimman nopean etenemiseen. Me ole sellaisessa tilanteessa, jossa me pyrimme viemään samat säännöt tarkalleen kaikkialla. Se saattaa vain e, ehkäistä edistystä. Minun mielestäni siis tämä saman kaltaisuus on oikea tapa. Meidän täytyy tarkastella erityisesti lopputulosta. Ja ei tarvitse vaatia sitä, että toisessa oikeustoimivallassa on täsmälleen samat säännöt käytössä, koska järjestelmät nyt vain eroavat toisistaan. Ja meidän täytyy myös arvioida näitä ulkomaisia sääntöjä huolella. Se mahdollistaa sen, että voimme sitten suhtautua oikein sen sääntöihin. Tämä on siis vastaukseni kysymykseen. Paras tapa taata tehokas valvonta ja toiminta kansainvälisessä yhteisössä on samankaltaisuus. Tämä ei ole mikään yksisuuntainen katu, vaan myös muissa järjestelmissä täytyy itsessään olla jo tehokkaita järjestelyjä käytössä, jotta ne tunnistavat meidän sääntöjemme tehokkuuden. Se mielestäni olisi siis se tapa, jonka avulla pyrkisin viemään tätä työtäni eteenpäin silloin, kun kansainvälisillä foorumeilla toimin. Toivottavasti olette samaa mieltä, että se on käytännönläheinen ja tulos suuntautunut tapa edetä. Marisa Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro Marisa Matias Kiitoksia. Hyvä. Herra Hill, vastasitte kysymykseen, jonka teille lähetimme. Mutta ette kuitenkaan tähän lobbareihin liittyvään kysymykseen. Sanoitte, että tietyt lobbarit eivät enää ole täällä. Mutta tässä kuitenkin on havaittavissa tiettyä pysyvää toimintamallia. Kysyisin teiltä ja sanoisin, siis uskotteko, että parlamentissa – voidaan luottaa sellaisiin tahoihin, joissa, jotka, te, jotka ovat teillekin tuttuja menneisyydestä. Ja sitten kansalaisten suhteen. Miten uskotte heidän suhtautuvan sellaiseen komission jäsenehdokkaaseen, joka ei suostu vastaamaan hänelle esitettyyn kysymykseen, joka liittyy siis lobbareihin? Uh, first of all, uh, on your point of... Ensinnäkin avoimuuteen liittyvästä kysymyksestä siitä, miten teen työtä parlamentin kanssa ja muidenkin henkilöiden kanssa. Niin toivottavasti aikaisemmista keskusteluista Ekon valiokunnasta on tullut ja selväksi se, kuinka vakavasti suhtaudun tähän. Tässä voidaan toimia monellakin tavalla, julkaisemalla ja pitämällä kokouksia julkisina ja varmistamalla, että sellaiset tahot, jotka eivät liity suoraan Finance voivat sitten tulla rekisteröidyksi järjestelmän kateesta Juncker on puhunut. Eli kyllä toimintakeinoja löytyy. Ja sitten sitten viittasitte suoraan minuun. No, sanoisin pari asiaa. Kun johdin House of Lordsia, Lordsia niin tiukensin lomaukseen liittyviä sääntöjä. Ja syy sille, miksi en pysty vastaamaan näihin kysymyksiin, ei liity siihen, ettenkö haluaisi niihin vastata tai olla epäkunnioittava, vaan – Jotkin näistä yrityksistä 25 vuotta sitten ovat siirtyneet uusiin käsiin. Enkä tiedä kaikkia muitakaan yksityiskohtia niistä, joten kysymykseen siitä, kenen kanssa olen aikaisemmin tehnyt yhteistyötä, niin vastaan, että en tee enää minkäänlaista työtä melkein minkään näiden yritysten kanssa. Ja näin on ollut jo 4,5-5 vuotta. En ole ollut ammatillisesti enää tekemisissä näiden yritysten kanssa, joiden kanssa tein yhteistyötä. En ole harjoittanut lobbausta toimielinten suuntaan ja siksi kysymys siitä, onko minulla jonkinlainen kannustin toimia väärällä tavalla, niin näin ei todellakaan ole. Otan valani vakavasti, samoin juridiset vastuuteni, joita minulla on, ja myös henkilökohtaisen vastuuni. Kannan sitäkin hyvin vakavasti. Next speaker is... Seuraava puhuja Sven Gigold, vihreitten koordinaattori. Aivan aluksi täytyy sanoa, että kuulin, kuuntelin korvat höröllä äh, satuanne vuodesta 2019 vuodesta. Teillä oli hyvin vakuuttava ääni ja saitte sen tarinan kuulostamaan ähm, ihan todelta. Ne lapset, jotka tätä äh, kuuntelivat, niin se oli varmaan ihan mukava, mukava tarina se. Mutta sitten mitä minun, minun tulee, äh, minusta tässä, äh, tässä on tämä luottamuskysymys pinnalla. Jos ajatellaan teidän taustanne ja miten teidän ehdokkuut, ehdokkuuttanne tervehdittiin ilolle nosti kuitenkin tämän luottamuskysymyksen. Jos ajatellaan näitä yrityksiä, joiden parissa olette toimineet, ja niin se on tätä epäluulon syvyyttä lisäsi. Mitkähän, minkähän nimisiä ne ensinnäkin olivat, ja tämä on tosi hyvän signaalin siitä, että olette to, tosissanne nyt, että olette tehneet mannet välit poikki heillä vastaan. Harmi, että tästä luottamusasiasta olette vielä tällä kannalla. Olemme asiasta puhuneet moneen otteeseen ja keskenämmekin kirjallisessa vastauksessani viittasin niihin yrityksiin, jo, jonka, jonka parissa kyllä tuolla pörssiyhtiönä toimi. Ne ovat siellä kyllä ihan netistä esille kaivettavissa – mitä näihin firmoihin tulee, tehdään tämä nyt vielä kerran selväksi. Olen sen ennenkin selostanut. Tämä, äh, minä en ole erityisenkään äh, äh, tiivisti mukana näissä finanssikysymyksissä. Ja tämä lobbauspuoli oli niinkin varsin vähäisessä, mitä te nyt loppaamisella ymmärrätte, hyvin vähäpätäisessä roolissa. Eli tämä epäluulo on nyt sitten syntynyt siitä, että olen, olen moneen otteeseen ollut mukana erilaisten yritysten mm, rahoituspalveluja järjestämässä siitä tämä pyöräovi vertaus, mutta se ei kuitenkaan ole totta. Se, se oli, se oli osa, oma, oma, oman aikani toimi minulla, aika onnistunutkin sellainen, onnistuin, meni aika hyvin, sain ihmisiä työllistetyksi, mutta en minulla ole mitään hinkua sinne palata. Nyt olen hallinnon puolella, haluan, haluan ensin palvelin kansaa opetusministerinä ja, ja nyt sitten taas laajemmin komissaariehdokkaan. Tämä on ihan pelkkää huuhaata, nämä väitteet niin, ei millään tavalla tule varmaankaan, varmaankaan tuomaan, saattamaan Euroopan unionia tai tätä vakanssia häpeään ja tulen toimimaan kaikella sillä arvokkuudella ja rehellisyydellä, mitä minulla on tähän, tätä työtä hoitaakseni. Sitten EFDDstä Steven Wolf. Statement. Lord Hill, tuossa alustuksessanne kuvailitte Eurooppaa erittäin ruusuisin sanakääntein. Ja nyt teistä on tulossa piltei EUn Nostradamus. Ennustitte, että taloutemme kasvaa. Viime viikolla kerroitte siitä, mitä kuningatar sanoisi teille, kun teidät on tehtävän valitannut. Sanoitte, että yhdistynyt kuningaskuntakin jää mukaan unioniin. Ja näin ennustatte, ettei mitään kansanäänestystä yhdistyneessä kuningaskunnassa tule. Tai jos sellainen tulee, niin siellä ainakin äänestetään sen puolesta, että jäädään EU-hun. Ja ilmeisesti ennustitte, että tulette tänne tänään. Minä ehdottaisin, että teidän kristallipallonne on kyllä rikki. Voisitteko sanoa meille, että miten meidän tulisi äänestää, että te jäisitte vielä komission pallelle? No teidän tuellanne, edustaja Wolf, olen varma siitä, että kun tämä valiokunta varmasti pääsee järkevään lopputulokseen sen suhteen, mitä minun kanssani pitäisi tehdä. Minä sanoin sen, mitä sanoin 28 jäsenestä vuonna 2019, koska se on minun toiveeni ja minun siihen uskon. Ensinnäkin se, että meillä on on kansanäänestys. Sitä te todennäköisesti haluatte. Vaikka sitten kotimaan politiikassa ne pyritte näyttämään, että on epätodennäköisempää, että sellainen järjestetään. Kansanäänestys järjestetään ja sen seurauksena uudistuskeskusteluiden jälkeen Britannian kansalaiset sanovat, että jos ne voivat valita jäsenyyden uudistuneessa EU-ssa, joka on lähellä kansalaisiaan, Britannian kansalaiset valitsevat jäävänsä Euroopan unionin jäseneksi. Ja tästä syystä sanoin, että tämä on uskoakseni tilanne vuonna 2019, sillä kun nyt siitä puhutaan, ja kun tuo kansanäänestys järjestetään, niin Britannian kansalaiset näkevät, että EU-jäsenyyden vaihtoehto Joitakin näistä ajatuksistahan on esitetty muutenkin. Tässä on puhuttu nyt saduista ja tarinoista. Yhtenäismarkkinoille pääsy Britannian omin ehdoin ei minun mielestäni ole mikään todennäköinen lopputulos. Eli kun perusteet esitetään, kun kansalaiset Britanniassa kuulevat, että yritykset, elinkeinoelämä, pienet ja suuret yritykset ja työpaikat riippuvat siitä, että ollaan vahvan Euroopan jäseniä, yhtenäismarkkinoiden jäseniä, niin silloin halutaan jäädä siihen mukaan. Thank you. The next speaker. Kiitoksia Bernard Mono seuraavaksi. Oui, monsieur Hill. Edustaja Hill, teidän kuvailmanne ilahtuneesta Euroopasta vuonna 2019 on valitettavasti vain unelmaa, sillä se ei kyllä toteudu. jos ostetaan näitä arvopapereita, niin kuin kuvailitte, niin kolmen ensimmäisen kuukauden aikana otatteko käyttöön erilaisia arvopaperistamiseen liittymiä menettelyitä? Ja vuonna 2008 tämmöinen tilanne johti erittäin suureen maailmanlaajuiseen pankkikriisiin. Lisäksi totesitte, että jäsenvaltiossa Vuonna 2008-2013 on näihin asioihin jo puututtu. Minkälainen konkreettinen säännös olisi se, millä voitaisiin privaattisia, yksityisiä investointeja valvoa ja millä tavalla Euroopan komissio aikoo tällaista valvontavaltaa käyttää? I'm, I'm sorry that, uh, you... Olen pahoillani, että olette myös sitä mieltä, että myönteinen käsitys siitä, missä yhdessä voisimme olla tulevaisuudessa, on teidän mielestänne vain satua. Minusta meidän täytyy pyrkiä siihen suuntaan. Ja kaikenlaiset eri asiat voivat toteutua. Kun puhutaan arvopaperistamisesta, kuten täällä totesin aiemmin, niin tehtävänä on löytää erilaisia tapoja erotella nämä korkealaatuiset arvopaperit riskialttiimmista. Ja olen varma siitä, että kukaan enää halua palata niihin riskeihin ja ongelmiin, joita meillä aiemmin oli. Käsittääkseni yhä enemmän ollaan yhtä mieltä siitä, että, että voimme hyötyä turvallisimmista arvopaperistamisvälineistä. Ja tiedän, että tämä parlamentti aiemmin hei, helmikuussa pyysi yhteistä säännöstöä ja mm, noiden korkealaatuisten arvopaperien määritelmää. Tätä asiaa voidaan viedä siis eteenpäin. Se tulisi olla yksinkertaista ja läpinäkyvää. Kaiken intressit huomioon ottaen, mutta tiedän, että Solvency 2 ja likviditeettisäännökset tulevat tässä myöskin mukaan ja niissä tarkastellaan nimenomaan tätä arvopaperistamista. Näitä menettelyitä tulisi jatkaa. Meidän tulisi suhtautua optimistisesti tähän. Riskejä tulisi ottaa, mutta ei myöskään ole sitä mieltä, etteikö olisi mahdollista löytää erilaisia tapoja saada investoinnit uudelleen kukoistamaan taloudessa. Next speaker. Kiitoksia tästä. Seuraava Fulvio Marcello. Io non la ringrazierò, commissario, perché se lei è qui è per... Komission jäsenehdokas, en kiitä teitä nyt, koska on syy sille, miksi olette täällä. Viime kerralla kysyin teille näistä stressitesteistä, näihin liittyvien tulosten julkaisusta ja niiden ennakoinnista. Oli tiedossa, että puheenjohtaja Eria oli todennut ajois, aikaisin sen, että jotkin pankit eivät läpäisseet stressitestiä olivat ajautumassa konkurssiin. Ja halusin tähän saada näkemyksen, koska viimeksi tätä ei saatu. Eli mitä mieltä olette näistä ennakoineista, tietojen julkaisuista ennakkoon? Onko oikein, että markkinoille aiheutetaan häiriötä antamalla tällaisia tietoja etukäteen? Ja toinen kysymys liittyy siihen, kuinka euroskeptisen kuvan olette antaneet lehdistössä, mutta täällä vaikutatte olevan varsin euromyönteinen. Ja kuinka paljon teidän mielipiteeseen on vaikuttanut se, että teidät on valittu komission jäsenehdokkaaksi? First of all, your second part of your question No lähden tästä kysymyksenne viimeisestä osasta liikkeelle. Se, miten ihmisiä kuvaillaan lehdistössä, erityisesti brittilehdissä, on aika raakaa, eikä tämä aina vastaa täysin todellista kuvaa, joten itse olen täällä siksi, että olen innolla lähdössä hoitamaan tätä tehtävää. Ja sitten tämä tärkeä kysymys, jonka esititte pankin stressitesteistä ja niin edelleen. Tuo testi on tarkoituksella tiukka. Menettelyitä on tiukennettu aikaisempien testien jälkeen, koska uskottiin, että ne eivät ole riittävän tiukkoja. Ja ymmärrän, että markkinat ovat suhtautuneet tähän tiukkuuteen aika myönteisesti ja monet investoijat luottavat tähän järjestelmään. En voi lähteä spekuloimaan testien tuloksista. Ne ovat tulossa vasta lokakuun loppupuolella, joten en halua kommentoida niitä lainkaan. Toivottavasti muutkin tekisivät näin. Antaa sitten tulosten puhua sitten puolestaan, kun tulokset on saatu. Mutta etukäteen jo tiedämme, että pankit ovat lisänneet laadukasta pääomaansa jopa puolella miljardilla vuodesta 2007 lähtien ja pääoma on lisätty 140 miljardia näitä testejä silmällä pitäen. Eli kyllä pankitkin suhtautuvat tähän kaikkeen hyvin vakavasti. Laakerilla tässä ei voi jäädä lepäämään. Margaret Vistaja kollegani kanssa pyrimme siihen, että valvonta ja kriisinratkaisu mekanismeja käytetään mahdollisimman hyvällä tavalla noudattaen valtionapusääntöjä. Eli testituloksia on tulossa ja niitä on turha lähteä tällä hetkellä käsittelemään. Kiitoksia. Pervans Speres, Seuraavaksi olkaa Edustaja Hill, jos jäänkin epäilemään teidän kansalaisuutta, niin kun kuuntelen teidän huumorintajua, niin enää ei kyllä epäilytä. Näissä vastauksissa kirjallisiin kysymyksiin kun puhutaan arvopaperistamista, totesitte, että ovi pitäisi pitää kiinni erilaisilta monimutkaisilta ja riskialttiilta välineiltä. Tämä merkitsee sitä, että voidaanko erottaa nämä välineet toisistaan ja että voidaan käynnistää arvopaperistaminen uudelleen samalla estäen niitä riskejä, jotka ovat johtaneet tähän kriisiin, josta vieläkään ei ole päästy eroon ja jotka johtivat talouden noidan kehään ja spekulointiin ja muuhun. Mikä on tämä teidän kultainen sääntöni, jonka avulla voidaan erotella hyvät arvopaperit huonoista? Well, I think the first thing to say is that uh, I käsittääkseni kannattaa sanoa, että en minä nyt voi sanoa, että minulla mitään kultaista sääntöä on. Asia on kovin monimutkainen. Ja meidän täytyy tehdä päätöksiä yhdessä, varsinkin kun katsotaan delegoituja säännöksiä Solvenssi 2 paketissa ja likviditeettisäännöksiä, niin meidän täytyy työskennellä yhdessä ja tehdä nuo päätökset sitten. Minun käsittääkseni nämä periaatteet, jotka ovat tois, toinen asia kuin kultainen sääntö, ovat se, että yksinkertaisuus ja avoimuus ja intressien yhdistäminen on tässä suhteessa avain siihen, että voidaan saada aikaiseksi turvalliset arvopaperit. Näin ei jouduta tähän monimutkaisen tilanteessa, jossa aiemmin ollaan. Oltiin avoimuus niin, että sijoittajilla voi olla käytössään julkisesti saatavilla oleva tieto ja luottotiedot, kuten myöskin intressien yhdenmukaistaminen niin, että arvopaperien markkinoille laskijoilla pitää myöskin olla kannustimia sen suuntaan, että he pitävät nämä tuotteensa turvallisina. Nämä ovat sellaisia periaatteita, jotka voivat johtaa meitä tällä tiellä me eteenpäin. Ja selkeästi meidän tulisi pohtia tätä asiaa yhdessä komission kollegoiden ja teidän kanssanne. Tässä tarvitaan mielestäni sääntelykehystä ehdottomasti näille korkealaatuisille arvopapereille näiden kolmen periaatteen pohjalta, jotka totesin. Ja yksi ensimmäistä prioriteeteistani, jos minut valitaan tähän virkaan, olisi käynnistää valmistelevaa työtä, jonka avulla voidaan arvioida kaltaisen aloitteen vaikutuksia. Kiitos tästä sitten Danuta Hybner seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja Lodi Hill. Te olette vastuussa alasta, joka on hyvin dynaaminen ja tiedätte, että finanssisektorilla uusia äh, instrumentteja putkahtaa nopeammin kuin EU pystyy niitä sääntelemään. Yksi keino kiertää tämä on käyttää äh, delegoituja säädöksiä hyväkseen, kuten usein olette jo viitanneet, niin ettei, ettei sitten ruveta käyttämään asetuksmuutokseen täyttä kahta vuotta. Mutta tämässä, tässähän tietenkin on kyse tietysti luottamusasiasta komission ja parlamentin välillä. Joskus olemme tulleet huomanneet, että että komissio aika vastahakoisesti joskus se ottaa Euroopan parlamentin kannan huomioon ja, ja, ja ja pyrkii näitä keräilemään liikaakin itselleen. Miten olette ajatelleet että selvitä siitä haasteesta, että, että Euroopan parlamentin asialliset vaatimukset otatte kuuleviin korviinne, niin että me saamme sitten asianmukaisia ratkaisuja ajoissa tehdyksi? No, ensinnäkin tästä kysymyksenne perusperiaatteeseen olen ihan yhtä mieltä kanssanne siitä. Me olemme sen alan kanssa, sellaisen alan kanssa tekemisissä, joka todellakin on hyvin dynaaminen ja nopeasti nopeakäänteissään. Kuten, kuten sanottu, delegoitut säädökset ovat yksi keino päästä samaan, samaan, samaan junaan ei tarvitse sitten odottaa, odottaa jäykästi lainsäädännön uudistuksia, vaan päästä sitten nopeasti vaan näitä täytäntöpanoehtoja täydentää ja muuttaa ajan henkeen sopiviksi. Olen yhtä mieltä kanssanne tietenkin siitä, että parlamentilla tässä on aivan avainrooli, koska tämä on vasta todellakin siis ykköstason, on ykköstason lainsäädäntöä, joka vasta sitten määrittää parlamentin roolin ja kannan sitten toiseen, toisen käsittelyn nähden, mutta jotta sitten päästään kolmannen tason asetusteksteihin lopulta käsiksi. Mutta sitten tämä toinen, mitä oli toinen puoli. Parlamentin toki pitää aina olla mukana kaikessa työssä. Minä sitoudun kyllä yhteistyön hengessä, mitä, mitä herra Barnier kuuleman mukaan on kehittänyt minulla ei syytä sitä epäillä. Tulen pyrkimään samaan vähintäänkin, eli se on minun lupaukseni teille. Mutta yleisesti ottaen täytyy sanoa, että tässä nopeasti muuttuvalla sektorilla pitää pysyä tilanteen tasalla, pitää keskustelukanavat auki molemmin puolisin. Ja, ja tältä pohjalta lähden tänne tähän hommaan. No, Kiitos Renato Soru seuraavaksi demarit. Kiitos puheenjohtaja. Käytän italiaa. Kun kuvailitte tulevan viiden vuoden työitä vuoteen 2019 asti, niin puhuitte pääomien sisämarkkinoista, jotka vastaavat reaalitalouden ja kansalaisten odotuksiin. Ja puhuitte yhtenäismarkkinoista jossa toimittaisiin riskin osalta oikealla tavalla. No, tulevina viikkoina parlamentin täytyy katsoa toimenpidetessä puhuta, puhutaan näistä security financial transaction kysymyksistä, jossa keskitytään erityisesti avoimuuteen. On ymmärrettävä, kuinka suuresta markkinoista on kyse. 55 biljoonaa euroa tämä on esimerkiksi seitsemän kertaa Kiinan markkinoiden arvo. Eli tarvitaan avoimuutta, mutta kuitenkin täytyy todella pyrkiä siihen, että riskit vähenisivät. Markkinat eivät saa paisua liian suuriksi ja niiden riskit eivät myöskään saa levitä liian, liian laajoiksi. No, avain kysymyksenne taitaa liittyä avoimuuteen ja olen siitä pitkälti yhtä mieltä. Avoimuutta tarvitaan eri rahoitussääntelyn elementeissä. Täytyy katsoa kuluttajien, asiakkaiden roolia. Heidän on ymmärrettävä, minkälaisia tuotteita ostavat, kun kyseessä on kiinalainen tai vakuutus. On ymmärrettävä, liittyykö tiettyyn tuotteeseen piilotettuja kustannuksia. Tarvitaan avoimuutta myös sijoittajien näkökulmasta. Heidän on tiedettävä, mihin he rahansa sijoittavat. Ja tähän liittyy Rova Bersin tämä kysymys arvopaperistamisesta. Ja avoimuutta tarvitaan esimerkiksi silloin, kun halutaan lähteä, lähteä kehittämään markkinoita pk-yrityksille. Tätä kaikki toivomme, että investointeja saadaan. Ne investoijat tarvitsevat tuolloin tietoa liiketoiminnasta ja tätä tietoa ei aina ole helposti saatavilla nykytilanteessa, vaan markkinat ovat varsin pirstaloituneet. Eli se ydinkysymys, jota sanoitte avoimuudesta, on täysin oikein ja kaikkeen tähän on pyrittävä. Kaikissa toimissamme liittyypä tämä sääntelyn valvontaan ja kaikkeen muuhun. Kiitos. No. Kiitos. Seuraavaksi eh, Otmar Karas. Herra Hill, tervetuloa takaisin. Eh, haluaisin palata teidän al- al- alkupuheenvuoroonne. Minulla on selvä kysymys. Te maalailitte kuvia koko rivin. Mitkä ovat kaksi, kolme tärkeintä tällaista prioriteettia teille, jotta tämä kuva sitten toteutuisi? Ja mitä, mikä näistä kolmesta olisi teidän sitten ensimmäinen tavoitteenne ja, ja missä näette sitten heikkouksia piilevän tulevaisuutta silmällä pitäen? no, aina hankala, hankala valita kolme jotakin. Ö, alkupuheenvuorossani huolest, olin huolestunut valinnut viisi painopistettä. No, ne kolme, jotka olisivat tämän järjestelmän vakauden kannalta tärkeitä ja nyt tehtävän työn kannalta olennaisin, joka, e, eli saada pankkiunioni valmiiksi, sen pohja vakaaksi se on eh, eh, lähimmän ajan tavoite. Se, eh, siitä, siinä ollaan jo hyvässä alussa. Toinen minulle olisi sitten tämä pääomamarkkinaunioni, mitä ensimmäisiin toimenpiteisiin sen osalta tulee. Olen jo hiukan ollut, ottanut yhteyttä LTFin PK-sektorin kasvumarkkinoiden ja ja äh, yksityisen sijoitustoiminnan äh, innostamisen äh, osalta. Se oli sitten tämä toinen sarka. Ja kolmas on vähän tämmöinen laaja-alaisempi, laaja-alaisempi joka liittyy sekin pieniin ja keskisuoriin suuriin yrityksiin, koska jos me ryht, voimme ryhtyä joukkoon toimenpiteistä, joista muutamat jo tässä mainitsinkin, niin, että jos voisimme keskeyt, keskittää äh, toimemme mm, tämän kysymyksen rivien välissä näin tarpeen fokusoida, ja sehän on olennaista kaikkialla. Kaikissa organisaatioissa, äh, on sitten elinkeinoelämän tai hallinnon puolella, missä minä olen mukana, kaikkein parhaiten työ onnistuu, kun fokus on terävä ja kohdallaan – ja minulle se olisi tässä PK-sektorilla. Now Sampo Terho. Sitten Sampo Terho, olkaa hyvä. Thank you, Chair. And welcome back to our committee. Kiitoksia, Lordi Hill. Tervetuloa takaisin tänne valiokuntaamme. Viime kerralla yksi Eisäärän kysymys, on vasta sitten koski kolmansien maiden ekvivalenssia suhteessa Yhdysvaltoihin. Näettekö, että tässä on jotain toisia haasteita, kun katsotaan muita maailmanlaajuisia alueita? Kiitos. Well, I think uh, the, the, the point that perhaps underlies... Niin, ehkäpä se ajatus, joka tässä kysymyksen taustalla on, on se, että välillä kuulostaa siltä, että tässä keskitytään pelkästään EU- ja Yhdysvaltain välisiin suhteisiin. Se, se on ihan validi mielipide on ihan oikein muistuttaa meitä siitä, että meillä on myös tärkeitä intressejä EUlla muissa maissakin. Joten olen aivan samaa mieltä tässä suhteessa. Varsinkin kun katsotaan monia muita paikkoja Aasiassa, Hongkongissa, Singaporessa, on, jotka ovat erittäin voimakkaassa kasvussa. Kun katsotaan näitä maailmanlaajuisia haasteita, joita meillä on, meidän tulisi tehdä voimakkaasti työtä, että varmistettaisiin, että nämä maailman talouden alueet kehittyvät ja että me hoidamme suhteemme niiden kanssa. Jotta tähän päästäisiin, niin kuten edustaja Gularin kanssa jo keskustelimmekin, meidän tulee olla vahvoja sääntöjä suhteessa kolmansiin maihin, jossa voidaan turvata EUn rahoitusjärjestelmien vakaus ja kuluttajien asema. Mutta samalla koordinoida tätä uudistusta me, samalla meillä ei pitäisi olla tällaista ekstraterritoriaalista lähestymistapaa, vaan pitää varmistautua siitä, että muiden säännöt ovat samankaltaisia kuin meillä ja se on ehkä paras tapa rohkaista hyvin toimivaa äh, globaalia markkinaloita. Täytyy huolehtia myös siitä, että yleisesti ottaen maailmanlaajuisia uudistuksia edelleenkin jatketaan. Meidän tulee pyrkiä välttämään epäjohdonmukaisia tai paikoittaisia äh, uudistuksia, jotka saattavat johtaa sitten erilaisiin sääntelyneuvotteluihin ja meidän täytyy myös viedä eh, eteenpäin suhteitamme näihin kasvaviin markkina-alueisiin. Minä asetan etusijalle omalta osaltani komission ja EUn ja G20 kanssa mm, nämä kysymykset. Pyrin mahdollisimman nopeasti pääsemään kovan vauhtiin näissä ekvivalenssiprosesseissa, joita tällä hetkellä ollaan käy- käyttämässä. Ja aion selvittää eh, tehtyä edistystä tälle valiokunnalle. Mutta kiitoksia kysymyksestä. Asia on erittäin tärkeä. Juven Hoitsen. Sitten Korvan Hoitsen Aldesta. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsenehdokas herra Hill. Kiitoksia paljon näistä kirjallisista vastauksista liittyen kysymyksiimme pääomamarkkinaunionista. Saimme tässä kovastikin lisätietoa. Sanotte esimerkiksi, että Joitakin esteitä on jo tiedossa näiden markkinoiden tiellä. Tästä puhuisin hieman lisää. Sanotte, että prioriteettinen aikaisissa toimissa on se, että keskitytään niihin ongelmiin, jotka ovat jo selkeitä ja määriteltyjä ja joihin on melko helppo löytää ratkaisu. Tarvitaan siis turvallista arvopaperistamista, tiedottamista pk-yrityksille – Tässä oli paljon lupavia kommentteja ja siksi kysyisin, miten määrittelette varhaiset toimet, eli toisin sanoen, milloin voimme ehdot, odottaa ehdotuksia näihin hankkeisiin liittyen? Brittipolitiikassa on usein sanottu, en tiedä sanotaanko muissakin, että jotakin saapuu keväällä tai kesän mennessä tai syksyn mennessä yhtäkkiä onkin talvi. No näin ei tule käymään tässä tapauksessa monestakaan syystä, koska ensinnäkin siksi, että on äärimmäisen tärkeää, että mahdollisimman nopeasti toimet saadaan alulle, koska yksi haasteistamme on saada pontta toimille ja miten haasteeseen voidaan vastata niin, että kaikki 28 jäsenvaltiota saadaan mukaan ja pääsemme todella eteenpäin. Ja itse todella haluan, että edistystä saavutetaan nopeasti. Ja viime viikolla pyrin puhumaan tästä. Ehkäpä jotkut ajattelivat, että toimin liian hitaasti, mutta uskon, että tarvitaan oikeanlaista ongelmien ja esteiden taloudellista analyysiä ja on katsottava, miten ongelmista päästään eroon. Ja tämä työ on aloitettava ja haluaisin aloittaa sen heti toimikauteni alusta lähtien, jos minut toimeen vahvistetaan. Ja sitten uuten, seuraavana vuonna palattaisiin tähän tilanteeseen, laadittaisiin yksityiskohtainen toimintasuunnitelma ja jatkettaisiin toimintaa. Ja vastauksissani viittasin myös joihinkin kysymyksiin, jotka ovat jo vaiheessa LTIF, äh, pitkän aikavälin sijoitusrahastot, yksityissijoituskysymykset ja niin edelleen. Tässä on monia asioita, joita on jo pantu alulle. Ja näissä on pyrittävä saamaan nopeaa edistymistä. Aika Toivottavasti muut ovat yhtä mieltä kanssa siitä, että nyt on toimittava kello. Alkaa käydä aika pian. Simon, SND Group. Herr designierter Kommissar Hill. Sitten Peter Simon. Äh, äh, kiitän äh, toistaiseksi tähän astisessa vastauksessa olette painottaneet tätä pitkän aikavälin rahoituksia. Yhteen seikkaan ette ole kajonneet jos ajatellaan tätä, että EUn e, e säästötoimissa korostetaan parempia, paremmin investointien parempaa kohdentamista, että, että, että pankkilainaukset sitten, lainaustoiminta, toisaalta sitten Äh, helpottu, helpottuisi mm, pk sektorille Millä tavalla tätä säästö, säästökirjaa ajattelette sitten äh, muotoilla? Sitten toinen äh, on finanssimarkkinoiden lainsäädäntö. että olette painottaneet, että että PK-sektorin esimerkiksi byrokratian purkaminen olisi tärkeä, Ja edellisellä kaudella on käynyt ilmi, että suurten ja pienten pankkien välillä on kyllä selkeä selkeä ero. Ja, ja tämmöinen sama tasa-arvoisuus ei aina ollut äh, itsestäänselvä. Onko tässä nyt joku uut, u, jotain uutta sitten sin, sen osalta tapahtumassa? Mitä ensinnäkin tulee äh, eri, eri kokoisia instituutioita eri, tai samalla tavalla – rahoitusta ja muita. On tietenkin tärkeää, että tehdään ero, jos on kyse esimerkiksi arvopaperistamista, kannustetaan hyvin laadukkaisiin osakkeisiin tai sitten toisaalta sitten pieniä pienyrityksiä ja keskisuuria siellä käy yksi yhdenkään malli ole kovinkaan usein käyttökelpoinen, mitä taas tulee sitten turvallisiin pankki, pankkeihin, Siinä tulee ottaa todellakin huomioon instituutioiden erilaiset toimintatavat ja koko myöskin. No, joka tapauksessa, jos ajatellaan pankkien panostusta erilaisiin vahinkorahastoihin esimerkiksi, siis, tietysti pohjautuu heidän, niiden maksukykyyn. Ja tämä eri erilaisuuden tunnustaminen on seikka, jota tulisi jälkeästi käyttää kaikilla sektorilla. Eikä tässä, tar- tässä tarkoiteta, että huolettomasti toimitaan tai kuitataan olan kohautuksella menneisyyden erheet. Pitäisi älykkäästi arvioida riskin eri tasoa. Mitä ensimmäisiin kysymyksiin tulee vastaukseni olisi, että että kun ajatellaan näitä erilaisia vaihtoehtoja pääomamarkkinoilla tälläkin hetkellä, minun lähestymistapani olisi suhtautua avoimin mielin näihin vaihtoehtoihin. Ja, ja haluaisin tässä nimenomaan puhua kanssanne kahdestaan, tehän tämän osaatte kun omat taskunne. Tämä on tietenkin hyvin riskialtis tämäkin sarka kynnettäväksi. Kiitoksia. Nyt pyytäisin kollegoja noudattamaan tätä aikaa taulua, koska meidän pitäisi saada mm, tämä kokous ajoissa loppuun. Brian Hayes, olkaa hyvä. Lordi Hill, tervetuloa takaisin tänne. Joillakin kollegoilla näyttää olevan ongelmia tässä, kun katsoitte tuonne kristallipalloon ja sanoitte, että Britannia edelleen on täysin sitoutunut EUn jäsen myös vuonna 2019. Täytyy todeta, että on mukava kuulla vanhemman poliitikon Britanniassa sanovan näin noin selkeästi, sillä Euroopan unionin suurin enemmistö haluaa, jää, haluaa Britannian jäävän EU-hun sen jäseneksi. On tärkeää, että se kuullaan myös tässä valiokunnassa. Ja tässä valossa haluaisin kysyä, oletteko sitä mieltä, että Jotkut eurovyöhykkeen maat erityisesti, ja Britannian komissaarinen, joka tulee Euroopan ulkopuolelta, joka vastaa tulevasta integroinnista eurovyöhykkeen alueella, Oletteko sitä mieltä, että tämä saattaa syn- muodostua ongelmaksi ja miten tuohon ongelmaan purettuisitte? Miten veisitte eteenpäin eurovyöhykkeen maiden parempaa integraatiota samalla kuitenkin ot- ottamalla huomioon teidän vaatimuksenne eurovyöhykkeen ulkopuolisena jäsenenä. Muutama kohta. Ensinnäkin se, että pyritään ra- ratkaisemaan erimielisyydet tai rakentamaan – ymmärrystä Euroopan ulkopuolisten ja sisäpuolisten välinen valtioiden kanssa on tärkeä tehtävä, joka minun täytyisi hoitaa varsinkin pankkiunionin yhteydessä samalla tavalla. Myös jos asiaa katsotaan teleskoopin toista päästä, niin kuin Michel Barnier se joutui lähestymään silloin, kun hän otti kasta kantavakseen tämän tehtävän. hän oli eurovyöhykkeen sisältä ja epäiltiin niitä, jotka ovat eurovyöhykkeen ulkopuolella. Minun uskoakseni hänen työnsä tulokset viiden vuoden ajalta osoittavat, että näin voidaan tehdä. Eurovyöhykkeestä ja minun näkemykseni siitä hyvin selkeästi viimeisen viimeiset viisi vuotta ovat selkeästi saaneet osoittaa, että ennen kriisiä ollut integraatiotaso ei ollut riittävä ja eurovyöhykehanke ei ollut loppuun viety. Minun mielestäni saatiin aikaiseksi aivan poikkeuksellista edistystä six-pack ja two-pack säännösten avulla, tietysti pankkiunionin avulla, josta minä kannan vastuun. Meidän täytyy keskittyä siihen, että nämä säännöt saadaan toimivan ja voidaan katsoa, että voidaanko niitä parantaa tai täydentää jossain tapauksissa. Saattaa hyvinkin olla, että pitkän aikavälin vakauttaminen ja eurovyöhykkeen vahvistaminen vaatii lisäintegraatiota. Ja siinä tapauksessa vastauksen teidän kysymykseen olisi, että jos käy ilmi, että lisäintegraatio minun vastuualueellani on tarpeen, niin silloin tekisin sen kaltaisen ehdotuksen. Ja minusta on oikein sanoa, että sen sijaan, jos en katsoisi tässä kristallipalloa, vaan katsoisin jo menneisyyteen, jos olisin ollut täällä vuonna 2012, niin toivon, että olisin silloin ehdottanut Olisin tarvinnut kovasti täällä tietysti apuja ja olisin ehdottanut pankkiunionia ja tuen täysin sitä, niitä toimintalinjoja, joita komissio on sen jälkeen seurannut. Kiitoksia. Miguel Viegas Guesta. Eu tenho três questões. A primeira tem a ver com o tratado. Kiitos. Kolme kysymystä. Ensinnäkin vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa. Ettäkö usko, että kriisiratkaisumekanismin aiheuttaisi tässä ongelmia. Ja toiseksi, olisitteko valmis menemään siihen suuntaan, että pankilta pyydettäisiin entistä enemmän luottoa. Jotkin tuomioistuimet EU:ssa ovat Siis pankkiunionista vielä, vielä liikasen ehdotus tietyn toimien erottaminen, erottamisesta toisistaan. Oletteko tästä yhtä mieltä vai oletteko lähempänä sitä, mitä Barnier ehdottaa, eli tällainen kultaisen keskiteen ratkaisu? Olisiko teistä parempi? Olen pahoillani, en ehkä ymmärtänyt tätä viimeistä kohtaa, mutta ehkä voimme keskustella tästä myöhemmässä vaiheessa, jos puheenjohtajalle tämä sopii. Eli voisitteko esittää kysymyksen uudelleen? Niin, mitä tulee pankkitoimien erotteluun toisistaan, niin onko teistä parempi eh- erotella spekulatiiviset toimet tavallisista toimista täysin vai puolustatteko pikemminkin keskitien ratkaisua, jota Barnier on ehdottanut? Eli että tietyt toimet erotettaisiin toisistaan ja pankit voisivat kuitenkin harjoittaa tällaista spekulatiivista toimintaa muiden toimiensa ohella. No tästä viimeisestä kysymyksestä ne olen päässyt katsomaan liikasen ehdotuksen jälkeistä ehdotusta liittyen tähän pankkien eri toimien erottamiseen ja liittyen siihen, miten toimitaan näiden liian suurten pankkien suhteen, niin että ne eivät voi epäonnistua. Lisätyötä tarvitaan, mutta mutta kun kyseessä on erityisen suuri pankki ja monimutkainen pankki on todella katsottava pidemmälle ja sen perusteella, mitä olen nähnyt, tuen Barnierin tekemää ehdotusta. Totta kai siitä on keskusteltava lisää. Voi olla, että jo, jonkun mielestä se ehdotus ei mene vielä kyllin pitkälle, toisten mielestä tätä aivan liian pitkälle. Ja tästä on puhuttava, kunnes ratkaisu löytyy mutta varmasti jatkamme työtämme ja katsomme tätä liian suurten pankkien ja muiden rahoituslaitosten roolia siinä, että ne eivät voisi epäonnistua. Ja täytyy todella pitää silmät avoinna sekä EU-tasolla että maailmanlaajuisesti. Työsarka riittää. Sitten TTIP ja ISDS-sopimuksista, kuten itse sanoitte, tai kuten tiedätte, kollegani Cecilia Malmström vastaa näistä kysymyksistä, mutta on liian aikaista sanoa, tuleeko ISDS mukaan TTIP-sopimukseen. Keskustelu tästä jatkuu. Mutta jos näin tehdään, ISDS otetaan mukaan, silloin tietyt varotoimenpiteet pitää tässä olla mukana Yhdysvaltojen ja Kanadan neuvotteluissa, mutta seuraamme tilannetta. Next speaker, Molly Scott Cato, Green. Molly Scott Cato, vihre, vihreistä. Edellisen ähm, kohtaamisemme jälkimaininkeina ovat vielä kyllä ole, olemassa. Äh, äh, äh, herra ovat vähän äh, arvelleet, että, että, että äh, Juncker oli aika fiksu, kun nimesi teidät. Julin tämän pankkisektorin komissaariksi saadakseen sitten siellä vähän tunteet viilenemään kotitanhuvilla. Äh, voisimmeko odottaa tästä potentiaalisista seikoista tulemaan kiistakysymyksiä ja, ja, ja, jatkossakin, kun Ajatellaan vaikka eh, pankki, pankinjohtajien bonusten osalta, jotka ovat tietysti teidän toimivaltaanne. Montaka kertaa olette kohdanneet David Cameronin tai Osbornin viimeksi kuluneen kuuden kuukauden aikana epäreilusti virallisesti virallisesti eh, eh, ajatellaan, kun esimerkiksi monissa ministerikokouksissa vain virkamiehet ovat läsnä. Olen pahoillani, että joudun tuo, tuottamaan pettymyksen. Minä olen mikään Chipin Norton seurueen klubin, klubin jäsen ihan Salisburyssa asustan enkä, näiden sofistikoituneiden snobien kanssa, tyyppien kanssa ollenkaan seurustele. Mutta mitä sitten tulee näihin tapaamiskertoihin, sen tyyppistä ää, ää, laskua, lukua en pidä. Tietysti ää, ylähuoneessa jouduin kohtaamaan pääministerin pari kertaa päivässä. E, ja sitten tietysti kabinettina kohtasi, e, tapasi kerran viikossa. Eli, eli että kyllä minä näitä herroja olen viimeksi kuluvan puolentoista vuoden aikana tiiviisti tapailut. Mitä sitten tulee tähän itse kysymykseen, eli siihen, että miten tämä miten tähän riippumattomuuteen sitten suhtaudutaan ja miten se on tietysti tärkeää. Me voin vain toistaa aiemman vastaukseni, muistaakseni sen sanoin viimeksikin selkein sanankääntein. Eli, että, eli paitsi että mitä tulee oikeudellisiin velvoitteisiin, niin myös, myös moraalinen velvoitteeni, kun virkavalani vannon, jotain merkitsee. Ja tietenkin oma henkilökohtainen pyrkimykseni käyttäytyä asianmukaisesti ja olla lupaamatta liikoja. Näin, jos minun nimitykseni vahvistetaan. Näin minä tulen tähän työhön suhtautumaan alusta alkaen. Ja, ja kyllä minä ymmärrän, että tässä on, että kaikkien muiden komissaarien tavoin minunkin pitää käyttäytyä yhteisen eurooppalaisen edun hengessä ja mukaisesti. Ja tulette huomaamaan, että, että olen sanoi nimittäin mies tässä tältä osin ainakin. Kiitoksia, Patrick O'Flynn. Good afternoon, thank you. Uh... Kiitoksia. Lloyd Hill, tänä viikolla kerrottiin, että yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri oli kieltänyt sellaisen nimityksen komission, joka vaatisi toista vaalia – Onko tämä teidän mielestänne hyvä pohja sille, kun teitä ei ole valittu ylipäätään ylähuoneeseen? Ja yksi kommentaattori päivässä ehdotti, että olette täällä uudelleen, koska saatatte joutua eurooppalaisen öö, kyselyn uhriksi, jossa kysytään siitä, miksi henkilö, joka ei ole ollenkaan kuullut pankkiunionin, pitäisi siitä päättää. Nyt olette kerrottaneet näistä integraatioajatuksistanne. Onko teillä joku toinen tapa vastata tähän kysymykseen? Um, I wasn't quite sure the point you... En ollut ihan varma siitä, mitä te nyt yrititte sanoa. Anteeksi. Mutta... Ai niin, ensimmäinen kysymyksenä. Miksi minä nyt sitten tässä olen, Tai, minu, tai miksi minulle tätä työtä paikkaa tarjottiin? No sitten teidän täytyy kyllä kysyä pääministeriltä. Miksi hän tämän nimityksen teki? Hän varmasti ottaa teidät vastaan, ehkäpä jo ihan Claptonissa. Se on paikallinen. On selkeä viittaus täytevaaleihin meillä. Mutta kokemukseni hallituksesta uudistusten tekijänä, koulutusuudistusten tekijänä ja ylähuoneen johtajana, hallituksen lainsäädäntöohjelman tekijänä ja aiempi työni poliittisen neuvonantajana ja elinkeinoelämässä on antanut minulle paljon erilaisia taitoja, joita voisin ehkä täällä hyödyntää. Syy miksi suostuin oli se, että olin sitä mieltä, että voisin olla mukana – jollain pienellä tavalla olla edesauttamassa sitä, että Britannia pitäisi jäädä EU-hun. Ja tämähän on asia, jossa olemme eri mieltä, mutta siksi siis sanon hänelle kyllä. Ja mitä tulee että minun lähestymistapaan niin suhteessa työhön, niin voi olla, että haluatte siitä saada poliittista hyötyä mutta sanon, että haluan tehdä vakavasti otettavaa työtä tässä unionissa erittäin tärkeässä ratkaisevassa hetkessä maailman Euroopan historiassa. Se on motivaatio minun työn tavoitteiden takana. Ei minun muuta lisättävää tähän ole. I'll give the floor to Nina Jill. Nina Jill seuraavaksi SND-ryhmästä. And kiitos puheenjohtaja Lordi Hill. Kaksi asiaa, jotka täällä jo otettiinkin esiin Ensinnäkin pankit, jotka ovat liian suuria epäonnistuakseen. Meillä on hyväksytty paljonkin pankkilainsäädäntöä, mutta pankkien koko ja monimutkaisuus on edelleen ongelma. Ja suurimmat pankit UK saivat 38 miljardia veronmaksajien tukea valtion tukimuodossa. Ja mitä uskotte, minkälaisia veroetuja pankille pitäisi antaa ja jos näin on, millä aikataululla ja miten. Ja sitten toiseksi arvopaperistaminen, josta täällä puhuttiin, on tehtävä selväksi se, kuinka monta kertaa arvopaperi voidaan tällä tavoin sitä voidaan käsitellä. Well, uh, first of all on uh, too big Ensinnäkin tästä liian suuri epäonnistuakseen. Olen yhtä mieltä kanssanne, kuten jo sanoin, että tämä aihe on äärimmäisen tärkeä. Töitä on jatkettava ja meidän täytyy pyrkiä pääsemään tässä eteenpäin. Ne toimet, joihin Barnier on jo lähtenyt pankkiunionin osalta, auttavat meitä eteenpäin siinä, että pankkijärjestelmästä tulee turvallisempi. On joitakin todella suuria pankkeja, joiden varanto on suurempi kuin maan BKT, ja niiden osalta työtä on jatkettava. Ehdotuksista on jo keskusteltu liikasen ehdotuksen puitteissa. On tiettyjä painopistealueita ja työtä on viety eteenpäin esimerkiksi rahoit vakausneuvostossa liittyen vastaanottokapasiteettiin. Halutaan varmistaa se, että pankeilla on entistä enemmän pääomaa. Meidän on oltava tässä varuillamme ja katsottava, onko muita alueita, joilla on liian suuria toimijoita. Katsottava, tarvitaanko niiden osalta toimia. Sitten arvopaperistamisesta, kuten sanoin, meillä voi olla keinoja kannustaa turvallisempaan arvopaperistamiseen. Meidän täytyy kuitenkin pureutua yksinkertaisuuteen, avoimuuteen, intresseihin, joita tähän liittyy. Ja toivottavasti saamme puitteet, joiden kautta asioita voidaan katsoa yksityiskohtaisemmin. Burkhard Balz. Sitten Urkan Balts, puheenjohtaja Saksaa tulee. Niin, eh, olen iloinen siitä, että tapamme uudestaan, että olemme voineet vähän syventää näkemyksiämme sun puolestani puoleen toiseen. Kaksi kysymyksiä teillä eh, oli jo vastaus kirjallisissa kysymyksissänne tähän suhteellisuusperiaatteen kannattajaksi. He katsotte, että se on kaikkien komission edokkaiden perusperiaate. Voitte ajatella, että myöskin tällaista äh, delegoitua säädöksiä suhteellisuusperiaatteen mukaan sitten käsiteltäisiin. Eli että käytettäisiin sitä äh, saamaan enemmän eurooppalaisuutta kaikkien toiminnan sitten yksit, äh, yksityinen äh, vanhusten huolta yksi, äh, on yksi huol, aihe. <clears throat> on, miten te katsotte tässä voivanne rakentavasti edetä, koska se on monille alkaa käydä jo ylitsekäymättömäksi esteeksi? Well, on um, pensions, that's obviously... Mitä eläkkeisiin tulee, on tärkeä seikka. Osa siitä on tehty jo tukkuehdotuksia. Me, me haluamme äh, kannustaa eläkemarkkinoiden äh, kehittämistä, äh, enemmän investointeja eläkejärjestelmiin, eläkejärjestelmien kehittämiseen. Se, sitä tapahtuisi päämarkkinaunionin pääomaunionin kautta kätevästi, mutta myöskin tällaisen konsuministerisen lähestymistavan kautta, jossa yli rajojen voi helpommin sitten valmistua vanhuuteen, koska tämä on erittäin suuri haaste meille, tämä ikääntyvä väestö kaikkialla Euroopassa. Sitten tähän suhteellisuusperiaatteeseen ylisummaan pidän erittäin tärkeänä tätä, tätä periaatetta. Meidän pitää huolehtia siitä, että, että jotkut pienet rahoitussektorin toimijat eivät joudu kärsimään liian raskaasta taakasta. Joskus, joku, joskus lainsäädäntö välttämättä auta näitä toimijoita, koska he pystyvät sitten toimimaan muilla keinoin helpommin näillä markkinoilla. Mutta joka tapauksessa meidän pitäisi katsoa tätä esitedirektiiviä, katsoa miten, mitä siitä tulee, onko siinä sopivia kenties ehdotuksia. Sitten tämä riitojenratkaisu, rahasto ja pankkien panostukset, panostukset sinne, katsoa, että siellä tasapaino säilyy ja suhteellisuusperiaate toteutuu ja koko joukko muitakin sektoreita, joissa eh, tällainen tämä suhteellisuusperiaate voisi nousta tärkeämpään rooliin, Tätä, kun joka tapauksessa noudatamme kautta linjan niin pitkälle kuin mahdollista. Thank you, Case Wimborne. Case Wimborne. Thank you, Lord Hill. You touched on... Kiitoksia, Lord Hill. Niin Kelen kysymyksessä käsittelitte juuri näitä pankkeja, jotka, ovat, jotka eivät ole liian isoja epäonnistukseen jos katsotaan tätä viime toimikauden lainsäädäntöä, jota käsittelimme, jossa seurattiin G20 velvoitteita ottaa käyttöön pakollinen clearing näiden keskeisten clearing-talojen avulla. Onko tämä sellainen alue, jossa aiotte tuoda lisälainsäädäntöä mukaan ja aiotteko olla takaamassa sen, että kaikki elpymis- ja kiistaratkaisumenettelyt ovat sellaisia, että niissä saadaan Äh, jotain aikaiseksi. Kiitoksia. Niin, vastauksena aiempaan kysymykseen Niina Gillille toteaisin, että koko tämä liian iso epäonnistuakseen kysymys voi todellakin koskea muitakin kuin pankkeja. Se esimerkki, jonka annoitte CCPstä, on juuri tällainen esimerkki. Ne toimenpiteet, joihin ryhdyttiin aiemmin, niihin ryhdyttiin sitä varten, siitä syystä, että johdannaiskauppaan voitaisiin käydä vakaammalla tavalla, mutta tuon seurauksena riski silloin keskittyi pienempään määrään toimijoita. No periaatteessa meillä on useita eri toimintatapoja, mutta lyhyt vastaus kysymykseen, joka on ehkä paras vastaus, on se, että aion jo tuossa vuoden aikaan esittää ehdotuksen muille kuin pankeille, mukaan lukien CCP. Se on meille prioriteetti, kun katsotaan näitä äh, riskejä, joita meillä on. Ja tietysti on tärkeää suojata rahoitusvakuutta ja suojata myöskin veronmaksajia, vakautta ja suojata myöskin veronmaksajamme. ja hoitajien tilannettakin pitää suojata. En voi antaa tämän selvempää vastausta. Vielä on liian varhaista sanoa, millä tavalla meidän tulisi mennä eteenpäin. Meillä täytyy olla jonkunnäköisiä vaikutusanalyysejä, jotta asiaa voidaan tutkia. Mutta tuo työ, johon olen viitannut, joka nyt on käynnissä, sitä tulee vielä eteenpäin ja sen jälkeen aion esittää ehdotuksen. Kiitoksia Viimeinen puheenvuoro Petti Jesikillä. Having the privilege to close the... Koska minulla on etuoikeus päättää tämä kierros, en ehkä puhu niin teknisesti. Ja puheen, komission jäsenehdokas, vaikka ette sanonkaan tätä vastauksessanne, niin ymmärsin, että olette innokas puutarhuri. Ja jos katsotaan tätä salkkuanne puutarhana, niin minkä haluatte täällä puutarhassanne kukoistavan ja mitä haluatte kasvattaa ensimmäisenä? Eli yksinkertaisemmin sanottu, mitkä ovat pääviestit, jotka otatte mukaan kuulemisesta ja mitkä ovat huolenaiheita, joita olemme tuoneet esille, jotka ovat teille tärkeitä – ja miten todella sitten tartutte näihin kysymyksiin, jos ryhdytte tähän virkaan? No, en ole mikään hyvä puutarhuri, mutta sanoisin, että nyt ei ehkä kannata kuitenkaan kylvää siemeniä. Nyt kannattaa pikemminkin leikata istutuksia, kaivaa maata ja niin edelleen. No, en lähde puhumaan tästä nyt liikaa. Mutta jos katsomme sääntelyä ja keskustelua, jota kävimme juuri suhteellisuudesta, niin meidän pitää pyrkiä saamaan investointeja, kukoistamaan, panostaa tähän arvopaperistamiseen, niin joillakin osin ehkä kevyemmät toimet riittävät, mutta kun katsotaan sitten tulevaisuutta, ja istuttamista, niin tärkein osa-alue ovat juuri pääomamarkkinat. Kasvit on saatava kasvamaan aikaisessa vaiheessa. Kasvun on oltava mahdollisimman nopeaa. On katsottava PK-yrityksiä. Ne ovat minulle tärkeitä, koska ne ovat osittain kasvun moottoreita. Ja tähän liittyen minulla on omaakin kokemusta ja tunnen ongelmia, joita pk-yritykset kohtaavat, kun lainsäätäjät usein suhtautuvat niihin kuin ne olisivat yhtä, sillä tavalla, että kaikki yritykset olisivat yhtä suuria. Usein liiallinen sääntely estää sen, että uudet toimijat tulevat markkinoille ja tähän meidän täytyy suhtautua varoen. Ja kolmas ala, jolla haluaisin kantaa hedelmää, on pankkiunioni. Mitä tulee itseni ja siihen, mitä olen oppinut, ottanut opikseni, on äh, riippumattomuus. Varmasti halutaan tietää, että toimin riippumattomasti. Tämä asia on tullut keskusteluissa esille viimeisen kuuden seitsemän viikon aikana käydessäni keskusteluita tämän valiokunnan jäsenten kanssa. Enkä voi tehdä muuta kuin kertoa teille aikomuksistani ja toivon todella, että se mitä alussa sanoin siitä, mikä tilanne on viiden vuoden kuluttua, niin toivottavasti viiden vuoden päästä sitten voitte vahvistaa sen, että olen toiminut riippumattomasti ja arvokkaasti tämän valiokunnan etujen nimissä ja koko Euroopan etujen nimissä. Thank you. Thank you. Kiitos, kiitoksia Lordi Hill. Kiitoksia teille valmiudestanne näin lyhyellä varoitusajalla täydentää kirjallisia vastauksia ja saapua tänne tähän uuteen mielipiteen vaihtoon. Nyt olisi mahdollisuus hyvin, hyvin lyhyen loppukaneettiin, jos pari minuuttia, jos vielä teillä on jotakin lopuksi sanottavaa. Kiitoksia. Te, te, olette kaikki täällä istuneet sinnikkäästi ja pitkään. Tämä viimeinen kysymys mahdollisti sen, että sain sanotuksi sen, mitä halusinkin sanoa. Mitä tulee näin henkilökohtaisiin ominaisuuksiini, toivoin kyke, kyenneeni välittämään sen, että minä toisin energiaa ja innokkuutta, samoin kuin mutta avoimen mielen ja rehellisen mielen ja äh, mitä minua on tässä opastettu ja ohjeistettu viime päivinä, äh, on nimenomaan sinnikkyys ja kärsivällisyys. Sen olen tässä saanut jo tuta konkreettisesti. Olen joutunut äh, voittamaan brittiläisyyttäni koskivia epäilyksiä. Olen kaikin tavoin kyennyt, yrittänyt hälventää huolianne vaikka tämän kummallisen lordiuteni suomasta paineesta. Toivottavasti tämä meidän lyhyt suhteemme jatkuu pidemmän aikaa onnellisissa merkeissä seuraat viisi vuotta. Kiitoksia kovasti. Thank you. Kiitoksia todellakin sinnikkyydestänne ja, ja tyylistänne, tyyli, Palaveron päättynyt. Kiitoksia kaikille.